Päästökaupan haluamme jatkossakin olevan hyvä väline hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Kiitos paljon. Kiitos paljon komission jäsen herra Oettinger. Hyvät naiset ja herrat, keskustelu tästä on päättynyt. Äänestämme huomenna puolilta päivin.